istunnon alussa esitellään tämän istunnon päätökirjat. Ja jos niihin tulee vasta huomautuksia, niin lähetetään mainituille toimielimille. Ja istunto keskeytetään. Toivotan turvallista kotimatkaa kaikille. Virkistävää kesätaukoa.